Ja jos kukaan ei tätä vastusta, niin sitten tässä kokouksessa tehdyt päätökset äh, toimitetaan välittömästi muille tahoille. Istunto päättyy ja toivotan teille turvallista kotimatkaa, hyvät kollegat. Kiitoksia.